And we now come to... Ja nyt äänestysselitykset, joista äänestettiin tuossa aamupäivällä, niitä on aika lailla. Minä nyt pidän kiinni minuutin puheenvuoroista. Ja sitten minuutin, puhu, puhu, minuutin jälkeen katkaisen mikrofonin. Ensimmäiseksi Busutilin mietinnöstä herra Ryyde, minuutti. af eh, Frontex-forordningen, som jo er det, der styrer bevogtningen af... Kiitoksia, puhemies. Frontex-asetus. Eh, Frontex hoitaa meidän ulkorajamme. Se on äärimmäisen tärkeä mietintö. Ja ulkorajat ovat paineen alla. Ja asetuksesta me näemme, asetuksessa me näemme, miten paineita oli eh, tämän kevään aikana. Totta kai ne ovat yhteisiä ulkorajoja. Tästä syystä Tanskan liberaalipuolue vaalikampanjassaan kaksi vuotta sitten me painotimme sitä, että on tärkeää, että kaikki maat osaltaan vaikuttavat näiden varajojen turvallisuuteen. Me olemme hyvillämme siitä, että nyt on taattu se, että tämä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ei siitä syystä, se on pelkästään vaalikampanjan kannalta, vaan siitä syystä, että meidän ulkorajamme ovat sellaisia, jotka luovat kuitenkin puitteet yhteisömme ympärille. Näin ollen ei tässä ole kysymys pelkästään käytännön syistä vaan se myös symbolinen asia. Sitten herra Itälä, olkaa hyvä. Herra Itälä, hän ole salissa, ellei sitten vuorossa herra Burgesio. Herra Burgesio, onko hän paikalla? Hänäkään ei ole paikalla. Sitten herra Vitansa. Vitansa, onko hän paikalla? Herra Mastella, onko paikalla? Olkaa hyvä. Una delle Yksi joka, äh, seikosta, joka liittyy Euroopan unionin vapauden ja oikeuden alueeseen, liittyy siihen, että Schengenin myötä äh, rajat äh, poistuivat. Kyse on yhteisestä asiasta ja sen vuoksi meidän on saatava aikaiseksi mahdollisimman nopeasti yhteinen koordinointi- ja hallinnointijärjestelmä. Sen jälkeen kun yhteiset säännöt hyväksyttiin, on lisätty yhteistyötä ja myöskin tietojen vaihtoa jäsenmaiden välillä. Meidän on kuitenkin pohjattava työmme solidarisuuteen ja siihen, että rajamaille annetaan tukea, jotta pystytään hallinnoimaan myöskin maahanmuuttovirtoja, joita esimerkiksi Italia on ottanut vastaan. Olemme jo saaneetkin paljon hyvää aikaiseksi ja olemme sitä silmällä pitäen tyytyväisiä Frontexin esittämiin ehdotuksiin, mutta toimimme kuitenkin jatkossa entistä tehokkaampaa toimintaa Frontexilta. Kiitoksia herra Pirker, en näe häntä myöskään täällä. Näin ollen siirrymme Massi Massipidalkon puhun herra Ryyden ensimmäisenä. Tack för det. Med denna egen initiativ Kiitoksia tästä oma mietinnöstä Tässä me puhumme äh, komission vihreästä kirjasta, joka koskee, joka osoittaa, että tarkastustoiminta on keskeisessä asemassa silloin, kun puhutaan äh, rahalaitoksista ja niiden valvonnasta. Tämä on selkeä selkeän signaali sille, että me tarvitsemme äh, läpinäkyvyyttä ja avoimuutta ja laatua tässä valvonnassa. On kysymys rahamarkkinoissa ja myös rahojen saatavuudesta ja pyytäisin komissioa tekemään ehdotuksen, jolla taataan näiden laitosten itsenäisyys ja taas toisaalta ää, tilintarkastajien laatu. Sitä, sitä täytyy pitää kiinni. Sitten Rova McGuinness, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Tilintarkastajien roolista Irlannilla on ollut vaikeita kokemuksia ja ja meidän äh, Frank Ryan on Irlannissa sanonut, että, että on ristiriitaisia kysymyksiä, jotka liittyvät tilintarkastustoimintaan, toim, äh, tilintarkastustoimintaan ja pankkien kaatumiseen. Ja äh, hän sanoi, että oli, on tuskin vaan uskottava tilintarkastajille sanoa, että se ei ole heidän vastuullaan kiinnittää huomiota merkittäviin riskeihin, jotka saattavat tulla näkyviin tilintarkastuksen yhteydessä, kuten esimerkiksi se on tällainen äärimmäisen riskien keskittyminen, joka on näkynyt monissa rahalaitoksissa Irlannissa vuosina 2004-2007 ja varmastikin kyllä me, meidän pitää tutkia huolellisesti sitä, mikä on, mitä työtä ja mikä äh, rooli, mitä te tekevät. Ja meidän täytyy, minä onnittelen komissaari Barnieria hänen havainnoistaan siitä, että miten valta on keskittynyt muutamiin käsiin, harvoihin käsiin. Kiitoksia. Herra Hannan, minuutti the very definition of insanity is to repeat the same action in the hope. Sairauden äh, määritelmä on tehdä sama virhe uudestaan finanssikriisivastauksessa tämä näyttää olevan kuin Simpsonista, jossa Homer edelleen saa sähköiskuja, kun hän yhdistää sähköjohtoja aluttölkkiinsä. Eli kun integraatio on ollut ongelmavaluutta, niin halutaan lisätä integraatiota. Kun laina on liikaa, annetaan lisää lainaa, kun ei voida olemassa olevia maksaa. Eli kun valtion talous on kasvanut liikaa paisunut, sitten paisutetaan Euroopan taloutta. Ja tämän prosessin aikana olemme myyneet tulevaisuutemme autokratioille kautta maailman. Jonathan Swift kertoi muuten, että heillä on silmä, joilla on meidän joukkovelkamme. Nyt odotan vastausta, puhemies. Right, Mr. K- niin, sitten herra Kelly, minuutti. Margaret Sautron. Kiitos puhemies. Tämä otsikko tässä ehdotuksessa antaa sellainen kuvan ehkäpä, että kriisi olisi ohi, että nyt tutkitaan kriisin opetuksia. Valitettavasti tässä vaiheessa emme vielä tiedä, olemmeko kriisin alussa vai sen keskellä vai sen loppupäässä. Ilmeisesti mitä nopeammin se loppuu, sen parempi. Ja totta kai on, tässä on opetuksia, joista täytyy äh, tehdä johtopäätöksiä, äh, jotka liittyvät myös tilintarkastukseen. Ja kollegani Kinnes jo, jo puut, puuttui tässä äh, näihin asioihin ja olen samaa mieltä. Laajemmalta pohjalta haluan pitää hyvänä sitä puhetta, jonka Puolan presidentti piti äskettäin ja me tarvitsemme tämän tyyppisiä näkymiä, näkymiä niin kuin hän sanoi, että ei ei puhuta pelkästään kriisistä, vaan meidän täytyy myös varmistaa jatkuva vakaus. Ja siitä on kysymys. Ja siihen täytyy tähdätä. Ja meidän täytyy varmistaa, että näin tapahtuu, että pääsemme eroon kriisistä ja pysymme kriisistä erossa jatkuvastikin. Sitten vaan mietintö Rudel. Siis Bauerin mietinnöstä. No, ikääntyvät naiset. he, he ovat vaarassa joutua kärsivään köyhyydestä enemmän kuin miehet. Siellä on myös pienemmät eläkkeet ja ehkä heillä on huonommat työmarkkinamahdollisuudet ja tämä liittyy myös koulutukseen. Joka tapauksessa he, naiset elävät kuitenkin pitempään kuin miehet. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että niillä on vaarana jäädä yksin, heillä on vaarana jäädä yksin ja tämä on todellisuutta, mutta mitä ihmettä EU sitten aikoo tehdä tässä yhteydessä, sitä minä en tiedä. Ö, että kun puhutaan nyt naisten tilanteesta, meidän täytyy saada samanlaiset olosuhteet ja edellytykset työmarkkinoille miehiä ja naisia silmällä pitää niin, että kaikilla on sama mahdollisuus päästä töihin ja saada samantyyppistä eläkettä ja kaikki, kaikki täytyy saada sama, samat mahdollisuudet ja sama palkka. On kysymys äh, tasa-arvosta. Thank you. Kiitos. Kiitos. Thank you, President. This report is used... Kiitos puhemies. Mietintö on hyödyllinen, kun siinä esitellään hyvin selkeästi tilanne, joka lähestyvissä naisilla on mutta se tehdään tavalla, joka ei ehkä saa osakseen laajaa yleistä keskustelua. On hyvä, että ensi vuonna on vuosi, joka on omistettu ikääntyvälle väestölle ja solidaarisuudelle sukupolvien välillä, koska asia, joka on ongelma, on ongelma nuoremmille naisille ja nuoremmille miehillekin, koska meillä täytyy olla joku, joka huolehtii meistä ja sitten heistä, kun he vanhenevat. Ja juuri siitä syystä, jos tämä mietintö ottaa esille asian, niin se on tehnyt hyvän työn siinä. En ole sitä mieltä, että helppoja ratkaisuja olisi ja yhteiskunta. Se täytyy keskustella huolellisesti siitä, että kuka maksaa eläkkeemme ja mitä yhteiskunta olisi maksamaan siitä, että meillä nämä eläkkeet olisi. Ja nyt kun on niukkuuden ajat, niin se on vaikea keskustelu, mutta ainakin se keskustelu nyt alkaa. Thank you, Mr. Kiitoksia. Herra minuutti. Olkoon piacere. Kiitos. Olen tyytyväinen siitä, että Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota eläkeikään lähestyvien naisten tilanteeseen. Sillä on merkittävä osuus Euroopan unionin poliitikkojen kirjossa. Mehän pyrimme lisäämään työiän määrää. Siksi pyytäisinkin myöskin jäsenmaita ottamaan huomioon eläkeikää lähestyvien naisten tilanteen. Sitä kautta on mahdollista luoda lisää työpaikkoja ylipäätään naisten piirissä. Jos ajattelemme nyt eläkejärjestelmää, siinä yhteydessä mielestäni Euroopan komissiolla on vielä mahdollisuus lisävaikuttaa tilanteeseen luoda kannustimia, joiden kautta naisten työllistyminen lisääntyy tulevaisuudessa. Kiitoksia. Rova Haakin. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies niin kuin monet tällaiset luvut ovat tiedossa, kuten tämä, tämä ero palkkauksen, mutta minä olin todella hämmästynyt lukiessani, että, että 50-59-vuotias niin kuin omassa ikäluokassa, niin että naiset ovat 65 prosenttia, eli kaksi kolmasosaa miesten palkoista. Minusta se on aika hurja luku. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että tämänikäiset naiset saa, pärjäävät huonommin, mutta se myös vaikuttaa valtavasti heidän eläkeetuuksiinsa. Toisin sanoen tämä tarkoittaa myös, että he todennäköisesti joutuvat köyhyyteen ikääntyessään. Täytyy tukea naisten urakehitystä. Minä en halusi ajatella, että minä elän e-, yhteiskunnassa, jossa on sellainen tilanne, että naiset, jotka tekevät sitä, mitä tarvitaan, että se tarkoittaisi, että he todennäköisesti tulevat kärsimään köyhyydestä vanhempana. Minä olen kunnioitusta eri mieltä herra Röörin kanssa, joka puhuu tasa-arvosta, mutta täytyy sanoa, että tämä ei, niin jos tämä, tämä ongelma olisi niin yksinkertainen kuin on, niin se ongelma ei olisi olemassa. No niin, sitten on vuorossa McCarthy mietintö. Herra Röörin, olkaa hyvä. I 2008 vedtog vi et direktiv om maling på Vuonna 2008 äh, saimme direktiivin, äh, jossa äh, puhutaan uusista toimenpiteistä, jotka liittyvät Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sovittelutoimintaan. Nyt on tarkoitus sen perusteella nopeuttaa käsittelyaikoja muun muassa tuomioistuimissa. Euroopan komissiolta odotan myöskin lisää toimia, jotta tämä asia myöskin todellisuudessa käytännön asteella, käytännön tasolla toteutuisi. Kiitos. Raimasi mietintö ensin edustaja Dodd. Experience within Northern Ireland. Minun pohjois kokemukseni mukaan vapaaehtoinen modulaatio on ollut vaikea asia maanviljelijöille. Sitä voidaan käyttää siihen, että otetaan rahaa heiltä pois ja sitten jaetaan uudelleen pienelle ryhmälle maanviljelijöitä, jossa on äh, selektiokriteereiden mukaan. Tämä on nähty pohjois alueella. Niin tästä skeemasta riippuen se voi riippua tai johtaa siihen, että tulee kilpailuetua ja kilpailu haittaa muille. Monet viljelijät ajattelevat, että parempi, jos vapaaehtoista mukauttamista sitä ei olisi. Suorat tuet ovat tärkeitä pohjoisilla viljelijöille ja myös taloudelle. tulevassa YMPssä ne pitäisi tehdä hyvin reiluksi kaikille viljelijöille ja helpoiksi hallinnoida. Sitten edustaja Hannan. Puhemies, aloitimme tämän päivän äänestämällä näistä vanhentuneista direktiivistä. Mitä enemmän tästä puhun, niin voidaan havaita, kuinka laaja ja kattava tällainen mietintö. Me voimme aloittaa yhteisestä maatalouspolitiikasta, johon tässä, josta tässä puhutaan. Valtava hienoja että voidaan hallinnoida maataloutta tällaisella kriisimietinnällä. Yhteistä kalatalouspolitiikasta, joka perustuu siitä, että kaikki, kaikilla on samat kalavarat käytettävissä. Voidaan puhua mieti, vientiluotoista ja kaikesta näistä. Ja kaikessa on ajatuksena se, että Euroopan unionia voidaan pyörittää tällä tällaisten virkamiesten teknokraattisella touhulla viiden vuoden suunnitelmien pohjalta. Katsokaa ympärillenne. Näitä anakronistisia ilmiöitä näkyy. Ja tämähän heijastelee sitä, mikä on suunnittelun taso EUn talolla, tasolla. Jos itse asiassa Kiinahan olisi valtavampi kuin, varakkaampi kuin Hongkong ja Ranska olisi varakkaampi kuin Monaco. Näinhän se on, mutta projekti, tässä teknologinen muutos on ohittanut tämän projektin. Kiitoksia. Minä taisin tehdä virheen, kun puhutte, että, että tarkoititte varmaan resursseja, ettekä resortteja, kun puhuitte tästä, tästä että kaikilla on mahdollisuus saada ö, ö, nämä käyttöön. Sitten Jadon mietintö. Ensinnäkin edustaja Susta. Eh, Puhemies, arvon kollegat, kaikki aloitteet, joiden tarkoituksena on edistää reaalipolitiikkaa ja reaalitaloutta, etenkin äh, tällaisessa kriisissä, jonka pyörteissä tällä hetkellä olemme, ovat äh, tervetulleita. Jos äh, tarkoituksena on lisäksi vahvistaa yritystemme kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla, otamme aloitteet mieluusti vastaan. Erilaiset tuki- ja investointitoimet ovat äh, siis tervetulleita ja toivomme, että PK-yritystoimintaa voidaan tukea myöskin byrokratiataakkaa vähentämällä. Olemmekin tyytyväisiä siitä, äh, että äh, hiljattain solmittu sopimus, jossa näistä asioista säädellään, on saatu aikaiseksi. Euroopan unionin yritykset joutuvat edelleenkin toimimaan epäsuotuisassa tilanteessa. Ja kun kuitenkin ajattelemme pk-yritysten merkitystä unionin kaupan alalta, asia olisi saatava järjestykseen. Sitten Antoni Otsi. Kiitokset. Noin puolet <clears throat> teollisuustuotteista, jotka aiheuttavat, äh, PK, äh, aiheuttavat äh, hiilidioksidipäästöjä on asia, joka on otettava nyt tarkkailun kohteeksi. Nimittäin ympäristötoimien ja sääntöjen käytännön toteuttaminen on tällä hetkellä varsin hankalaa. Yrityksillä ei ole edes tietoa, saati sitten laitteistoa, joiden kautta mittauksia ja, ja ympäristöpolitiikkaa voitaisiin ylipäätään harjoittaa. Siksi meidän on tartuttava tuumasta toimeen ja päästävä eron riskeistä, jotka vaanivat. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tarvitaan myöskin taloudellisia investointeja, jotta asia voitaisiin toteuttaa. Sitten herra Hänen. Puhemies, eikö niin, että liiketoiminnassa asiakas maksaa? Sehän toimii hyvin. Ja tietenkin voidaan ajatella, että, että tämä, tämähän näkyy nyt vientiluotoissakin, mutta huono uutinen on se, että tämä ei toimi kunnolla. Ja 70-luvun puolivälissä e-, e-, EU e-, tai tuolloinen EU oli 26 prosenttia maailman BKTstä ja vuonna 2020 se tulee olla 15 prosenttia. Mitä voimme tehdä, jos me haluamme taloutemme kasvavan? No, tämä juttuhan tulee komission omissa, omista luvuista. Sisämarkkinakomissaari Verhoiken aikanaan puhui siitä, että mitä maksaa EUn lainsäädäntö ja hän tuli 600 miljardiin euroon vuodessa, mutta kun puhutaan saman Euroopan komission luvuista, niin se on kuitenkin 120 miljardia euroa sisämarkkina-arvo. Ja komissio, nyt pitäisi tietää, mistä on kysymys, mutta sisämarkkinat on viisi kertaa sen kulut. Ja eh, puhemies, eh, maat eivät käy kauppaa toisten maiden kanssa, vaan yritykset käyvät kauppaa yritysten kanssa. Ja äh, nyt menemme seuraavaan mietintöön. Äh, ensimmäiseksi herra Mangel på råstoffer, ikke mindst de sjældne jordarter, er en äh, stor udfordring for vores økonomi. Kiitoksia puhemies. Äh, tässä meillä on haaste edessämme, äh, kun katsotaan äh, sinänsä raaka-aineita, niin äh, ongelmina ovat varastot, jotka ovat kaikkialla ympäri maita ja siinä ei noudateta kaikkia sääntöjä, EU-sääntöjä varsinkaan. Vastaus ongelmaan ei ole se, että meillä olisi EU-mekanismi. Me olemme yrittäneet, jotta tässä ei toimi. Meidän pitää VTOn kautta ja kahdenvälisten painostusten kautta vaatia sitä, että nämä maat myöntävät avoimen pääsyn markkinoille. Niinpä markkinoiden pitää pystyä päättämään. Se on parempi eh, ratkaisu kuin nykyinen. Herra De Angelis, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Avain tähän toimintaan ei ole pelkästään se, että meidän pitäisi vakuuttaa toimijat, mutta pitää myöskin kiinnittää kehitys- ja kauppapolitiikka toisiinsa. Ja myöskin pitää ottaa huomioon sitten ihmisoikeudet, eh, työntekijöiden olosuhteet. Niiden pitää olla kaikkien semmoisten olennainen osa. Meidän tehtävämme tässä on katsoa myöskin innovaatiopolitiikkaa, jolla sitten pystytään tukemaan monia toimia ja tunnistamaan raaka-aineiden käyttöä paremmin. Ja investoidaan uusiin teknologioita, voidaan kierrättää myöskin raaka-aineita paremmin ja myöskin ottaa huomioon sitten myöskin EUn ulkopuoliset tuojat. Ja tulee sitten innovaatiopolitiikan uudistamiseen ja uudelleenkäynnistämiseen. Tulevan kehityksen kannalta tämä on erittäin tärkeä, myöskin työllisyyden kannalta tämä alue on tärkeä. Kiitoksia seuraavaksi vielä. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Raaka-ainepolitiikan hallinnointi on avainasemassa kun halutaan luoda kilpailua. Kyseessä on haaste, joka vaatii johdonmukaista lähestymistapaa. Ja siitä syystä meidän tulisi yhdistää voimamme, kun puhutaan raaka-aineiden hankinnasta. Samoin tärkeää on kierrätys- ja säästönäkökulma. Tämän lisäksi meidän tulisi saada aikaiseksi avoimet olosuhteet Euroopan talouden tulevaisuus riippuu siitä, että meillä on kaikenlaisia raaka-aineita käytössämme. Ja tästä syystä meidän tulisi valmistella innovatiivinen strategia, jonka avulla varmistaudutaan siitä, että voimme taata raaka-aineiden saannin. Edustaja Kasvari ja puhemies, hyvät edustajat, tuin Pytikov mietintöä, koska sisällöstä menee ihan oikeaan suuntaan. Mutta mitä puuttuu tästä mietinnöstä on se, että täällä on tuskin todettu sitä, mitä me parlamenttina tai komissiona voimme sitten valvoa meidän toiveitamme ja täyttämistä. Tämä on suuri puute. Tämä näkyy melkein kaikilla politiikan kentillä. Ja tämän takia olisi tärkeää, että me parlamenttina todellakin lähikuukausina miettisimme sitä asiaa, emmekä pelkästään tekisi vaatimuksia komission suuntaan, vaan myöskin katsomme täytäntöön, täytäntöön ja sen valvontaa. Mitä haluamme komission tekevän ja miten valvomme sitä sitten parlamenttina, jotta komissio todellakin noudattaa meidän toiveitamme paremmin. Tämä mietintö ei tässä auta, mutta toivottavasti tulevaisuudessa voimme ottaa sen paremmin huomioon. Kiitoksia, herra Antoniotsi. Signor Presidente, accolgo con... Herra puhemies, tuen kollega Putikoferin mietintöä. Euroopan unioni pitää olla laaja ja tehokas teollisuusalue, jotta voimme käyttää myöskin paremmin sitten raaka-aineita. Mutta kuitenkin taas kansainvälinen toiminta, se on erittäin vaikeaa. Meidän pitää katsoa, kuinka voimme panna täytäntöön meidän etumme, vaikka maiden kuin Kiinan kanssa, ilman että panemme niitä riskinalaisiksi. Raaka-aineihin tarvitaan myöskin eh, vastuullinen vastaus tulevaan ongelmaan. Ja toivottavasti tulevaisuudessa myöskin eurooppalaisten toimien ja ulkotoimen eh, eh, teho, toiminta on tehokkaampaa kuin tällä hetkellä tapahtuva. Kiitoksia edustaja Mokolaite Mikulieninen. Kiitoksia puhemies. Kun nyt keskustelemme EUn raaka-ainestrategiasta ja yritämme puuttua tähän ongelmaan Euroopassa, meidän täytyy miettiä eh, myös itseämme. On eh, tunnustettu, että eh, jäte on kaikista suurin raaka-aineen lähde. Niinpä Mm, täytyy katsoa, millainen äh, järjestelmä on taloudessa. Äh, meidän pitäisi painottaa innovaatioita ja kierrätystä pitäisi pitää potentiaalina. Jos pidetään jätettä raaka-aineen lähteenä, se voisi olla erittäin potentiaalinen asia, joka tuo taloudelle mahdollisuuksia. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Tämä on hyödyllinen ja tärkeä mietintö, koska yrityksemme tarvitsevat raaka-aineita, mutta haluaisin kuitenkin väittää, että yhdestä pääraaka-aineesta ei ole keski- keskusteltu. Kysymys ei ole pelkästään ruokatarpeistamme, vaan myös energiasta ja ilmastokysymyksestä. Ja kysymys on siis maasta. Suuret yhtiöt ostavat maata kehitysmaista ja tällä voi olla kielteiset vaikutukset niihin, jotka elävät tuolla maalla, jotka ovat riippuvaisia siitä. Maan saanti ja sen käyttö on tärkeä kysymys Euroopan unionissa, mutta se on tärkeää myös kehitysmaissa ja Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikalle. Se on myös osa raaka-ainekysymystä, koska maa pitää sisällään ne raaka-aineet usein, joita me tarvitsemme, ja maan omistus, omistajuus on yhä tärkeämmässä asemassa, koska maata mistään lisää ei tule. Mr. Pirillo. Kiitoksia, edustaja Pirillo. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Maailmanlaisilla markkinoilla, jossa on hyvin paljon volatiliteettia hintojen suhteen tällä hetkellä, rahoituksella on myöskin enemmän vaikutusta markkinoihin – Joten en voi tukea sellaista, että luodaan tällainen strateginen puitteisto, joka ei toimisi tässä yhteydessä. Totta kai mitä toimia. Ja tässä myöskin näistä todettiin, että tarvitaan enemmän avoimuutta rahoitusmarkkinoille, mitä tulee raaka-aineisiin. Ja samanaikaisesti tarvitaan myöskin enemmän huomiota pk-yritysten tilanteeseen ja ongelmiin. Tarvitsemme toimenpiteitä, joka tässä yhteydessä tukisi kilpailukykyä. Minusta on erittäin tärkeää, että tässä pannaan myöskin painopiste niin sopimusten suuntaan, joita EU tekee kolmansien maiden kanssa, ottaa huomioon myöskin ihmisoikeudet ja heidän sosiaalinen vastuunsa näissä sopimuksissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Murphy. Thank you, President. Kiitos. Kiitos puhemies. Äänestin tätä mietintöä vastaan. Periaatteessa EU-strategia on vain raaka-aineiden ryöstöä suuryritysten nimissä. Ne haluavat saada käyttöönsä raaka-aineita hinnalla millä hyvänsä jättämättä huomioon ne todella rankat seuraukset, joita tällä voi olla alkuperäisasukkaille, ympäristölle ja työväestölle. Kun kävin Kazakstanissa näin, mitä monikansallisten yritysten Astron Metallin toiminta merkitsee, se riistää työnantajia eikä anna niille mitään oikeuksia. Se, että nyt pyydetään raaka diplomatiaa on erittäin räikeä tapa ähm, naamioida nämä suuryritysten intressit. Suuryritysten rooli ja vaikutusvalta tässäkin instituutiossa, jossa monet MEPit ovat tämän erittäin aggressiivisen lähestymistavan kannalla, osoittaa, että heillä on suorat yhteydet teollisuuteen ja he edustavat sen etuja. Suuryritysten etujen mukaan toimiminen johtaa siihen, että raha viedään rikkaiden taskuihin yhä edelleenkin ja nämä resurssit tulisi sen sijaan käyttää siihen, että kaikkien elintasoa nostettaisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Jotovan mietintö. Ensimmäiseksi puheenvuoro edustaja Milanalla. Kiitoksia puhemies. Haluaisin vain tukea tätä mietintöä ja äänestin puolesta. Tämä on mietintö, joka, joka ehdottaa sitä, että että myöskin muillakin alueilla toimittaa samalla tavalla kuin EU-ssa. Tämä on tärkeää, että myöskin Mustanmeren alueen kalastuksessa käyttää vastaavanlaisia sääntöjä kuin Adrian merellä. Jos ne ovat täysin eri sääntöjen puitteissa, vaikka ne ovat niin lähellä toisiaan, niin tässä saattaa tulla ongelmia. Ja toinen syy on se, että pitää ottaa myöskin huomioon myöskin tämä tärkeä uutuus tässä. Eli luodaan tällainen rannikkopoliisi, eurooppalainen rannikkopoliisi, joka olisi ensimmäinen, joka sitten suojellisi merta ja kalastajia ja kuluttajia samalla. Kiitoksia. Nyt Fordin mietintö. Siitä ensimmäinen puheenvuoro edustaja Rööri. Deepwater Horizon var en naturkatastrofe øh, af historiske... Kiitoksia. Äh, äh, kyseessä on äh, luonnonkatastrofi ja erittäin hyvä, että puututaan tähän asiaan EU-tasolla. Meillä on tiettyjä säädöksiä Euroopan unionissa, mutta silloin kun on puutteita, ne pitää ne täyttää. EUlla on siis velvollisuutensa parempaan yhteistyöhön avomeren turvallisuudessa. Ja meidän täytyy olla valmiita näihin asioihin. Ainahan pitäisi saastuttajan maksaa riippumatta siitä, mitkä ovat asiantuntijan lausunnot. Kiitoksia. Seuraavaksi Mikulenie. Kiitoksia puhemies. Jotenkin jos tässä tarvitaan enemmän ja enemmän, mutta kyllä kaasu ja muut perinteiset resurssit ovat hupenemassa. Ja tällöin, tällöin mennään se alueelle, mikä on vaikeampia hankkia, tämmöinen tästä tulee vaarallisempaa toimintaa. Ja Meksikonlahden onnettomuus osoittaa juuri, että kuinka pitää olla varovainen siinä, kun näitä putkia käytetään ja, ja pyritään sulkemaan. Tällaisia vaatimuksia tarvitaan myöskin näille toimijoille, jotka toimivat näillä alueilla. Tämä tulee ihan oikeaan aikaan. Tämä mietintö juuri heijastelee niitä muutoksia, joita ehdotin tähän. Haluaisin kiinnittää teidän huomioon muutamiin asioihin. Ensinnäkin saastumisella ei ole rajoja, joten kaikkialla pitää käyttää yhtä tiukkoja sääntöjä näillä toimilla. Ei pelkästään EU, vaan sen ulkopuolella myöskin. Sitten yrityksiin liittyy, mitä kolmansien maiden yritysten kanssa sopia myöskin heidän korvausmenettelyistään, jos, jos jotain onnettomuuksia sattuu. Ja riskit eivät liity pelkästään tähän kaivostoimintaan tai, tai vetytoimintaan, vaan myöskin kuljetukseen ja muuhun käyttöön. Edustaja Pirilla. Si, grazie. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat. Tämän äänestyksen avulla parannettiin varmaan turvallisuutta ulko avumerellä tapahtuvassa öljy- ja kaasuparastoiminnassa. Tässä Meksikon lahdella tapahtunut onnettomuus on tässä perustana, jossa e, kuoli ihmisiä ja se valtavaa tuhoa ympäristölle. Ja totean tyytyväisenä sen, että tässä otetaan kansalaisten suojelusektorien ähm, harmonisointia myöskin kansantrajan yli, yli. Ja yhteistyö juuri liittyen valvontaelinten pitää toimia yhteistyössä, että voidaan sitten luoda yhteisiä standardeja kansa, kansainvälisesti ja eurooppalaisella tasolla, jotta voidaan luoda sellainen foorumi, jossa meriviranomaiset ovat toimia yhdessä ja valvoa avomerellä tapahtuvaa poraustoimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Bielan. Trofa Kiitoksia puhemies. Kiitos puhemies. Me tarvitsemme yhteistä tointa, jotta voimme taata turvallisuuden. Meillä on paljon erilaisia installaatioita esimerkiksi Pohjanmeressä ja siellä on ollut useita vaarallisia tapahtumia. Meidän täytyy saada aikaiseksi yhteinen laillinen toiminta, jotta voimme taata turvallisuuden. Meidän tulisi myös pohtia sitä, miten suojelemme ympäristöä, kuten myöskin ihmishenkiä. Näin voimme varmistautua siitä, että teemme myös yhteistyötä naapureidemme kanssa, varsinkin Välimeren alueen kanssa, kuten myöskin Norjan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa. Yhteiset avoimet menettelyt tarjoavat taloudellisia etuja ja yhä enemmän turvallisuutta. Siitä syystä tuen tätä päätöslauselmaa. Kiitoksia edustaja Bartolotsi. Kiitoksia puhemies. Tämä onnettomuus, joka tapahtui Meksikon lahdella vuosi sitten, johti siihen, että Euroopan komissio on ajatellut lainsäädäntöä liittyen kaasuporaustoimintaa ja öljyporaustoimintaa avomerellä. Myöskin tässä yhteydessä mekin me halusimme kommentoida asiaa ja hyväksyimme tekstin, jossa katsotaan myöskin standardeja näille toimijoille, joita pyritään korkeampaan turvallisuuteen. Tässä Euroopan unioni pyrkii juuri tukemaan avomerellä tapahtuvaa turvallisuutta. Komission pitää myöskin katsoa sitten kansainvälistä yhteistyötä, jotta voidaan sitten kaikki toimia tällä sektorilla yhdistään toisen menettelytapojen suhteen ja voidaan luoda uusia toimijoita – joka antaa lisää arvoa, jotta voidaan sitten saavuttaa nämä konkreettiset tavoitteet. Myöskin toimijoiden pitää olla vastuullisempia. Meidän pitää löytää viestintä, väline, kanavia ja välineitä, että voidaan toimia yhteistyössä. Ja sekä pitää myöskin Euroopan turvallisuus, meriturvallisuusviraston roolia vahvistaa. Ja tämä tuo positiivisen tuloksen. Kiitokset tästä tekstistä, jota voin tukea. Kiitoksia. Seuraavaksi Janna Kudakisin mietintö. Ensimmäiseksi edustaja Mastella. Puhemies, on tärkeää todeta, että naisilla on myöskin rooli työpaikalla ja erityisroolinsa ja voidaan myöskin rohkaista olla tapa heidän osallistumistaan tähän toimintaan. Ja näin voidaan taata se, että ovat mm, tasavertaisesti mukana toiminnassa, eikä mitään syrjintää tapahtu, tapahdu. Tässä mietinnössä nähdään juuri naisyrittäjyyden merkitys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja myöskin näiden ongelmat, joita heillä on. Eli kyllä naistyöntekijöillä on mm, pienemmällä tasolla roolinsa, mutta myöskin yhteisössä taas on tärkeä roolinsa. Ja näin voidaan tällä tavoin myöskin tukea heitä. Mutta naisten tilanne on, on hyvin erilainen eri maissa, joissa maissa on myöskin kulttuuriperäisesti heidän roolinsa erilainen, ja joissain maissa myöskin yrittäjyys on yleisempää kuin toisissa. Kiitoksia edustaja Roore. että Kiitoksia. Minä tiedän, että ei ole vaikeata olla samaa mieltä asioista, joita tässä sanotaan. Naiset eivät välttämättä ole yritysjohdoissa, mutta he ovat taitavia yrittäjiä. Usein puhutaan siitä, miten vaikea on sovittaa yhteen työelämä, ammattielämä komissio ja parlamentti, niidenkin pitää parantaa olosuhteita tässä suhteessa pk-yrityksissä. Minkä tähden tämä koskee nimenomaan naispuolisia yrittäjiä? Mennemmin sanoisin, että meidän pitää taata hyvät olosuhteet kaikille niille, jotka lähtevät yrittäjiksi. Olipa kyse naisesta tai miehestä jos haluaa tulla yritysjohtajaksi. Edustaja Dodds. Mrs. McGuinness. Rova McGuinness sitten. I'm still here, President. Thank you. No, minä olen vielä täällä. Kiitoksia tässä puheenvuoron. Haluaisin hyödyntää tilaisuutta todetakseni, että kun on keskitytty naisiin ja yrityksiin, niin kaikkiin suurin ongelma naisille ja miehille on luotonsaanti tällä hetkellä. Irlannissa meillä on luototakastuslaitos joka sanoo, että vaikka luottoja on vaikea saada, niin myöskään yrityksiltä ei tule pyyntöjä, koska ne pelkäävät lisälainanottoa. Minusta meidän täytyy kuitenkin analysoida syvällisemmin sitä, mitä tapahtuu silloin, kun yritykset pyrkivät saamaan luottoja. Niiltä sitä ei kielletä, mutta prosessi menee niin pitkä aika, on niin paljon viivästyksiä ja byrokratiaa lainanhaussa, että hyvin monet yritykset eivät vie eteenpäin lainahakemustaan. Ja siitä syystä, vaikka yleisesti ottaen tunnistettakaan, että ne eivät saa lainaa, niin tämä käytännössä kuitenkin merkitsee sitä, että näin ei tehdä. Ja tietysti on luonnollistakin, että sekä miehet että naiset voivat olla yrittäjiä. Edustaja Harkin. Kiitoksia. Nämä suositukset, joita tässä esitetään, niin jos niitä noudatetaan, se hyötyy hyödyttää sekä naisia että taloutta. Sanotaan, että yksi kymmenestä naisesta on yrittäjä verrattuna miehiin. Ensin, mutta tässä on eri kysymyksiä. Ensinnäkin sosiaaliturva. Olen huomannut, että jos on yrittäjä, niin silloin ei välttämättä ole sosiaaliturvaa samalla tavoin kuin työntekijöillä. Ei ole mikään ihme, että varsinkin naiset ovat varovaisia, kun lähtevät yrittäjäksi. Olen huomannut, että tämä koskee tietenkin jäsenmaita, mutta siitä huolimatta tätä asiaa pitäisi tarkastella. Mainitsisin myös sen, että mikrorahoitusohjelma on mennyt eteenpäin ja sitä kautta saadaan alle 20 5000 luottoja niille pk-yrityksille, jotka eivät normaalisti saa välttämättä luottoja pankista. Minun omassa maassani Irlannissa eh, olisi hyvä käyttää tätä eh, rahastoa, samoin kuin muissa maissa. Tällä tavoin autetaan uusia aloittavia yrityksiä. Kiitoksia, edustaja Kelly. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin ensinnäkin toivottaa teidän kanssanne tervetulleeksi Kanadan edustajat. Ja itse mietinnöstä sitten meidän tulisi katsoa pankkeja ja sitä, millä tavalla naiset saavat korvauksia silloin, kun tapahtui konkursseja, miten moni ja katsotaan, miten moni nainen ylipäätään on ollut yritysten johtajina e, hirvittävän harva valitettavasti. Kuten täällä on painotettu, niin meitä täytyy rohkaista naisia toimimaan yrityksissä. Lisäksi, jos Lehman Brothers olisi sen sijaan Lehman Sisters, niin tilanne voisi olla ihan toisenlainen. Meillä on paljon tehtävissä, resurssit ovat olemassa, niin että naiset voivat olla mukana viemässä yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä eteenpäin. Finally, Mrs. Klaas. Kiitoksia edustaja Klaas. Mikro. Ähm, nicht wegen der Sache, sondern... Niin, en puhu tästä asiasta, vaan pitää myös puhua siitä, että kaikki on oikeasti vedenpitävää. PK-yrityksillä periaatteessa ei ole mitään hallintoneuvostoja eikä myöskään mitään osakkaita. Tämän takia pitää todeta, että oikeudenmukaisen nimissä Toivon kyllä sitä, että on tasavertainen tilanne miehen ja naisen näissä elimissä, mutta näin eniten pitää myöskin todellakin olla olemassa <laughs> ensinnäkin. Eli on hyvä, että puhutaan naisten itsenäisyydestä. Tämä ei ole pelkästään hätäratkaisu, vaan tämä kuuluu talouteen sinänsä, se on tärkeä talouden tekijä. Naiset tarvitsevat todellakin erityistä tukea, erityisesti juuri yritysten perustamisvaiheessa, koska he lähestyvät asiaa toisin, he lähestyvät pienin askelin matkaan ja aloitetaan nähdä kaikki asiat yleiskuvassa. Ja se onkin juuri ongelma, jos lähtee itsenäisyyden tielle, niin silloin tavallaan sosiaaliturva katoaa. Ja tämän takia tarvitaan tällaista phasing in mahdollisuutta, että askel askeleta voidaan luoda tällainen oma sosiaaliturva. Tämä varmaankin auttaisi sillä, siinä vaiheessa, kun naiset lähtevät itsenäisiksi yrittäjiksi. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ennen kuin päätämme kokouksen tänne lehtereille tuli juuri väkeä. Olen pahoillani siitä, että nyt aamuistunto loppui hiukan aikaisin. Meillä piti olla pitkä mietinnöistä, mutta eh, se lähetettiin valiokuntaan sen sijaan, että jatkaisimme kahteen asti, niin päätämme nyt. Olen pahoillani, en tiedä mistä olette tulleet Euroopan parlamenttiin, olette erittäin tervetulleita tänne, olen todella pahoillani, että täällä nyt täysistuntosalissa ei ole juuri mitään nähtävää teille. Eh, kiitoksia, eh, istunto keskeytetään ja jatketaan kello 15.